Goedemiddag. Goedemiddag, collega's. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan ja budjettivaliokunnan viimeiseen kokoukseen ennen kesälomia. Minä olen talousarvon valvontavaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja ja jo muutaman kuukauden ajan minulla on ollut vähän epämääräinen kunnia toimia budjettina, äh, budjet, äh, talousarvon valvontavaliokunnan puheenjohtajana, koska meidän puheenjohtajamme valittiin Napolin pormestariksi eikä häntä ole vielä korvattu. Hänet korvataan vasta syyskuussa. Minä pidän, pyydän anteeksi budjettivaliokunnan Puheenjohtajan puolesta hän ei päässyt mukaan. Tämä ensimmäinen osahan on talousarvion valvontavaliokunnan ja budjettivaliokunnan yhteiskokous, joten täällä olisi pitänyt istua kaksi varapuheenjohtajaa, mutta minä puhun nyt talousarvion valvontavaliokunnan puolesta. Tämän yhteiskokouksen pitäisi kestää kello 16 ja käsittelemme unionin vuotuista talousarviota ja siihen sovellettavia varainhoitosäännöksiä. Esittelijät ovat Rova Gressle ja herra Rivellini. Ensimmäinen kohta meillä esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Toivon, että voitte hyväksyä esityslistan. Hyväksytty. Ja sitten meillä on kokopuinfo, jossa teillä on kokouksen kielet mainittuna käännyn myöskin talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten puoleen ja pyydän, että teille, tai tar- tarkistatte, että teillä on äänestyskortit mukana. Jos siis käytätte mikrofonia, niin käyttäkää vasenta mikrofonia, koska täältä myöskin menee nettiin tämä kokous. Ja sitten budjettivaliokunnan kollegat ovat pyytäneet poissaoloaan, anteeksi, mutta sitten seuraavana meillä on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta ja se tehdään kokouksen loppupuolella. Mikäli kukaan ei ole sitä hyväksymistä vastaan, niin katsotaan, että tämä on hyväksytty. Puheenjohtaja, haluaisin nyt ihan tehdä henkilökohtaisen huomion. Tänä viikolla valtioiden ja hallitusten päämiehet euroalueella ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka liittyy pysyvään vakausvälineeseen. Ja sain tutustua tähän asiakirjaan. Ja siellä ei ole mitään sääntöä, joka liittyisi budjetin valvontaan. Sopimuksessa ei ole mitään parlamentaarisesta tai poliittisesta valvonnasta. Siellä on ainoastaan yhden tilintarkastajan lausunto ja tietysti tiedän kuinka hyvää työtä nämä tarkastajat tekevät, mutta kuitenkin se, ettei ole kansallista tilintarkastustuomioistuinta tai Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tai poliittista parlamentaarista valvontaa, mielestäni se on täysin sopimatonta. Parlamentin rooli demokratiassa on harjoittaa valvontaa. Kyseessä on sadoista miljardista euroista, jossa ei ole mitään valvontaa, ei tilintarkastustuomioistuinta, ei parlamenttia, ei kansallista parlamenttia. Mielestäni tämä hallitusten välinen päätös on aivan sopimaton. U hoort, uh, collega Audi, dat u instemming hebt van de collega's. De heer Rubig heeft ook het... Mm. Herra Audi, te saatte kollegojen tuen. Herra Rubik myöskin käytti, haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida vain sitä, että tällä hetkellä parlamentti lobbauksen alalla on laatinut uudet avoimuussäännöt ja minusta tämä on hyvin myönteistä – tässä valiokunnassa meillä oli myöskin whistleblowingista kuulemistilaisuus, eli tietovuodoista. Ja sitten sen mukaan pitäisi luoda tällainen eurooppalainen foorumi. Sen mukaan ehkä olisi hyvä, että me laatisimme tällaisen, tällaiset säännöt meidän alallamme, koska meidän pitää juuri nyt luoda uudet avoimuussäännöt ja laatia puhdas perusta lobbaukselle. Kiitoksia. Ja teidän kommentistanne minä ehdottaisin, että tämän lähetämme koordinaattoreiden käsiteltäväksi. Herra Mulder. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen herra Odin kanssa täysin samaa mieltä. Kysymys on vain siitä, että onko mahdollisuus muuttaa jotakin. Voimmeko pyytää parlamentin mm, oikeudellista yksikköä antamaan meille lausunnon asiasta? Ja voimmeko keskustella tästä. Ja puheenjohtaja, kiitoksia Jan. Kiitoksia tästä rakentavasta ehdotuksesta Rivelli. Puheenjohtaja, haluaisin puhua toisesta asiasta. Talousarvion valvontavaliokunta on erittäin tärkeä valiokunta. Ja näinä viikkoina ja kuukausina olemme työstämässä asioita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä koko parlamentille. Mielestäni, että on aika merkillistä, että kollega Magistris, joka nyt on valittu, yli kaksi kuukautta sitten valittu Italian pormestariksi, mutta hän ei vieläkään ole eronnut Euroopan parlamentista. Ja näin ollen kesäkuun lopussa hän nyt oli valikunnan siis puheenjohtaja ja pyytäisin, että tarkastelette tätä kysymystä ja pyydätte, että kollegamme tai ex-kollegamme tekisi vihdoinkin päätöksen. Eli mitä hän nyt haluaa tehdä elämässään? Hän ei voi olla kahdessa virassa samaan aikaan. Ja talousarvion valvontavaliokunta, jossa hän on ollut puheenjohtajana, hän ei kuitenkaan voi pitää kiinni tästä paikasta, jos hän ei siihen palaa. Kiitos. Dank u, eh, collega Rivellini. We nemen nota van uw opmerking. Eh, Kiitoksia kollega Rivellini. Kirjaamme tämän muistiin. Myöskin liberaaliryhmässä varmasti tehdään, teette kaikkenne, jotta löytäisitte jonkunnäköisen ratkaisun tähän kysymykseen. Minä toivon, että talousarvion valvontavaliokunnan seuraavassa kokouksessa syyskuun alussa saamme selkeyden tähän asiaan niin, että voimme jatkaa työtämme normaaliin tahtiin ja sitten pöytäkirjaan kirjattavaksi herra Mulder pyysi tai ehdotti, että pyytäisimme oikeudellisen yksikön lausuntoa tästä kysymyksestä, jonka herra Odi esitti. Minä toimin näin, mikäli kollegat eivät sitä vastusta. Eli että pyydämme oikeudelliselta yksiköltä lausuntoa. Rova Gressle. Meillähän on tämä eurooppalainen mekanismi ja EUn talousarvio takaa ensimmäiset 60 miljardia euroa ja se kiinnostaisi minua tietää, että kuinka kaukana olemme, olemmeko jo lähellä tai miten tämä summa vapautetaan. Meillä on budjettipääosaston pääjohtaja täällä, ehkä hän voisi kertoa meille asiasta tarkemmin. Kiitos. De, er is een directe vraag aan de commissie. Uh... Eli tämä oli suora kysymys komissiolle. Haluatteko vastata her, Rova Kresslen kysymykseen? Uh, merci, monsieur le président. Uh, je... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei minulla tässä lukuja ole, mutta tässä puhutaan kahdesta eri asiasta, 60 miljardista, josta Kressle puhuu. Kaikki tiedot ovat luettavissa tiedotteessamme viimeistään. Siis kaikki tiedot ovat kirjattuina tähän tiedotteeseen. Siitä saatte kaiken haluamanne tiedot. Mutta se, mitä Odi sanoi joka liittyy tähän yhteiseen budjettiin, hallitusten välisyyteen, se ei kuulu tähän asiaan. Ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Niin, toiset toimivat ja toiset eivät jätä toimimatta. Siksi minusta olisi tärkeää, että me käsittelemme niitä, että me käsittele pelkästään niitä, mitä emme pysty käsittelemään, vaan että käsittelemme niitä asioita, mihin pystymme, joita pystymme käsittelemään, eli näitä 60 miljardia euroa. Eli jos ajatellaan 13. heinäkuuta 2011 eh, tilannetta, niin haluan saada siitä selvyyden. Kiitoksia. Siis toistaiseksi me olemme tehneet tällaisen back-to-back-toimen, äh, eli samoja äh, ehtoja toimitaan, äh, no, toteutetaan paitsi Irlannin kohdalla, eli Eli ainoastaan konkurssitapauksessa tämä tulee kyseeseen, mutta täytyy todeta, että tämä on keskustelu, joka mutkistuu hyvinkin nopeasti, eli äh, Mielestäni teidän tulisi ensin perehtyä tähän äh, ennakkotiedonantoon, jonka perusteella voisitte sitten tehdä äh, lisäkysymyksiänne. Goed, ik neem nota van het eh, voorstel van eh, de heer Taverne om... Eh, no hyvä. Pidetään kiinni tästä herra Tajanen ehdotuksesta, että hän tulee esittämään asiakirjan ja sydämaan tekstin. Onko tästä kohdasta, eli käsityslistan hyväksymisestä, onko siinä jotakin? Oikeastaan me olemme jo muutkin asiat käsitelleet melkein kokonaan. Jos ei ole muuta kommentoitavaa, niin jatkamme kohdasta neljä esityslistalla. Parainhoitoasetus ja siinä on esittelijöinä Rivellini ja Gressle. Oikeastaan meidän oli tarkoitus äänestää kaikista tarkistuksista, mutta koska äänestys on niin monimutkaista ja täytyy vielä selvitä nähdä muita asioita, niin muuta, jotkut ryhmät ovat siis pyytäneet, että äänestys lykätään. Äänestys lykätään syyskuuhun. Meillä on ongelma siinä, että päivämäärää ei ole pystytty lyömään lukkoon, joka olisi kummallekin yhteisesittelijälle mahdollinen päivämäärä. Toivottavasti tällaisen päivän saamme. No, joka tapauksessa tulemme äänestämään syyskuussa. Nyt meillä on mahdollisuus vielä lyhyesti keskustella asiasta. Annan kummallekin yhteisesittelijälle sanan mm, puheenvuoron, jos he haluavat. Sitä herra Riveliini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos teille sopii, niin tänään haluaisin vähän käsitellä rahoitusvälineitä. Asetuksessa rahoitusvälineet ovat yksi tärkein osa ja kaikkein kiintoisin osa, kun ajatellaan mitä tällä hetkellä tapahtuu näinä päivinä ja näinä hetkinä Euroopan mantereella. Komission ehdotus liittyy kahteen varainhoitoasetuksen kohtaan 130-131 ja sitten kolme täytäntöpano 39C, 39E. Ja myöskin meidän pitäisi selkeästi miettiä rahoitusvälineitä, mitä nämä välineet oikeastaan ovat. Artiklassa 131 tämä on selvitetty. Nämä ovat EUn sisäisiä tukitoimia, jotka liittyvät budjettiin, ja yhden tarkoituksena on päästä strategisiin tavoitteisiin, jotka on määritelty erikseen. Ja meillä on muutamia välineitä, kuten investoinnit, lainat ja muita välineitä, joita mahdollisesti voidaan käyttää tukitarkoituksiin. Rahoitusvälineet monessa tapauksessa liittyvät monivuotisiin ohjelmiin. Ja jotta saisi varoja, komissio aikoo antaa eurooppalaisia obligaatioita, näitä hanke, obligaatioita, project bonds. Ja ehdotamme, että tässä toiminnassa, tässä pitäisi mukana olla Euroopan investointipankki, jonka myöskin sopimuksen 308-309 artikloiden nojalla on erityisvastuuta. Kyseessä on instituutio, jonka pitää hoitaa tämän tyyppiset kysymykset. Eli investointipankki hoitaa tarjouskilpailuita ja sen pitäisi esittää ehdotuksia, jotka liittyvät tukien myöntämiseen. Esittelijät ovat todenneet, että tämä lähestymistapa on hyväksyttävissä, mutta uskon kuitenkin, että komission velvollisuutena on esittää lisäselvityksiä. Erityisesti suuri ongelma komission ehdotuksessa on siinä, että investointipankki voi delegoida täytäntöönpanoa yhdelle tytäryritykselleen ilman, että pitäisi kysyä parlamentin kantaa. Euroopan investointipankin toiminta on siis täysin riippumatonta. Jos kaikki tämä menee läpi, silloin valvontamekanismit eivät enää ole parlamentin käsissä, vaan silloin ne liittyvät puitesopimukseen, josta on neuvoteltu investointipankin kanssa – Näin ollen me olemme ehdottaneet, että huomattavasti vahvistettaisiin toimia ja pyytäisimme ensinnäkin, että järkiperäistetään EUn säännöksiä, joita sovelletaan jäsenvaltioihin ilman, että luodaan ristiriitoja jäsenvaltioiden budjetin toteuttamisen ja EUn budjetin toteuttamisen välille. Toiseksi parlamentilla pitää olla riittävä rooli täytäntöönpanovaiheessa, jotta se voi varmistaa, että on toimittu poliittisten prioriteettien mukaisesti. Kolme. Ei voida antaa pelkästään investointipankin toimia riippumattomasti tämän, tässä asiassa. Sen status on määritelty sopimuksessa. Ja pitää taata, että tulevaisuudessa Meillä on yksi selkeä oikeusperusta ja meidän pitää pitää komission vastuusta kiinni, mitä tulee budjetin toteuttamiseen. Ja lopuksi näinä päivinä olen tavannut tiettyjä pankin ja muiden rahoitusinstituutioiden edustajia. Ja katson, että varanhoitoasetuksessa – luvussa, joka liittyy rahoitusvälineisiin, meidän pitäisi viedä eteenpäin tiettyjä muutoksia. Esimerkiksi se, ettei olisi mitään etuoikeutta suhdetta investointipankkiin, vaan meidän pitäisi enemmän ottaa mukaan luottolaitokset, jotka usein toiminnassaan käsittelevät paremmin näitä asioita kuin investointipankki. Ja ajan mittaan kaikessa rauhassa meidän pitäisi alkaa ottaa rahoitusvälineisiin mukaan etuoikeutettu suhde myöskin instituutioihin, poliittisiin instituutioihin jäsenvaltioissa tai alueilla. Tämä on prosessi, jonka me voimme tehdä ja lähdemme rahoitusvälineistä, jotka mainittu tässä asetuksessa. Sitten odottelen kollegoiden huomioita ja kiitän puheenjohtajaa. Kiitoksia, rouva Gressle. Kiitoksia. Sosialisti kollegojen puolesta mitä tulee rahoitusvälineisiin, niin haluaisin käyttää puheenvuoron. Haluaisin kollega Rivelinia täydentää sikäli, että sanoisin, että reiluuden vuoksi meidän oikeastaan pitäisi vielä tarkistaa rahoitusvälineet kappale. Ja minä uskallan sanoa, että minä tiedän, että kaikki kollegat halusivat tätä tarkistusta. EPP on budjettivalvontaviranomaisten ja alueviranomaisten kanssa. Meillä oli yhteiskokous ja me tiedämme, että rahoitusvälineitä on käytetty huonosti. On erilaisia malleja ja sitten on erilaisia sekamalleja. Jokainen on kehittänyt oman mallinsa ja siksi on, myöskin selvää, että meillä on hyvin alhainen taso. Esimerkiksi Jeremyssä taso on kaksi kertaa kaksi tai kaksi kertaa kolme. Tämä on tietenkin hyvin alhaista. Ja täytyy tietää, että mitä tehdään. Jos Jeremiä tarkistellaan, jos tarkastellaan talo, maantieteellistä jakoa, niin Ranskan jälkeen tulee Italia. Minä olen kollega Rivelinia jo onnitellut Sisilian kampanjoista, joita, jotka hän on käynnistänyt. Oikeastaan nämä ovat sellaisia asioita, joita meidän pitäisi käsitellä, että mitä tähän, miten rahoitusvälineet tähän mennessä ovat toimineet. Me emme tästä ole kovin paljon saaneet tietoa vielä, koska komission tiedonanto tulee vasta syksyllä ja tähän astiset oikeusperusteet eivät muuta edellytäkään. Ja mitä tulee tähän tilaisuuteen, EIP oli läsnä, komissio oli läsnä ja tilintarkastustuomioistuinkin oli läsnä. Se oli hyvin suureksi avuksi. Meidän, meillä on paljon vielä kysymyksiä avoinna. Eli mitä tämän rahan kanssa tapahtuu, mikä rahoitusvälineisiin sijoitetaan käy, että raha, niin, että rahaa tulee takaisin, mutta ei voi olla niin, että julkiselta sektorilta tulee rahaa tai rahan palautuksia. Eli mitä tapahtuu rahoitusvälineiden kanssa, jotka investoidaan sellaisiin ohjelmiin, jotka ylittävät monivuotiset ohjelmat, ja sitten pitää keskustella myöskin siitä, että mikä on edunsaaja, onko se rahasto, riittääkö, että rahalla luodaan rahaa, vai haluammeko rahalla rahoittaa hankkeita ja saada rahaa? Minun mielestäni kyllä, ja tässä kohdin herää kysymys, että miten, tiedämmekö, mitä rahalla todella tapahtuu. Jos ajattelen, mikä oli rahoitusvälineiden tilanne vuonna 2010, niin minusta olisi hyvä, että me käsittelisimme näitä ongelmia varsin intensiivisesti. Mutta minun täytyy antaa teille myöskin vihjeitä. Minä en oikein usko, tai uskalla luottaa siihen, mitä komissio on meille ilmoittanut. Minä tiedän vain sen, minkä täsmälleen tiedän. Eli tiedän, että meidän täytyy näitä asioita käsitellä. Ja meidän täytyy pyrkiä neuvottelemaan ja pyrkiä valmistelemaan tiettyjä asioita. Ja kun Euroopan tilintarkastusviranomainen tai tuomioistuin on kertonut meille, miten tämä toimii, mutta minä toivon, että jos me emme päivitä tiettyjä asioita, niin meidän täytyy saada enemmän tietoa esimerkiksi hallintokustannuksista. Meillä täytyy olla raportointi parlamentille. Komission pitää raportoida meille. Meidän täytyy tietää, mitä leveragella tarkoitetaan, mitä ähm, kannattavuutta täällä on, mitä riskejä asiaan piilee. Minusta toivoo, että meidän, tai minusta tuntuu, että tämänpäiväinen tietomme ei ole riittävää. Teillä on nämä kompromissi tarkistukset sivusta 46 lähtien siinä on delegoituihin säännöksiin uusia ehdotuksia. Meillä on tämä taulukko, jonka esitämme. Tämä on niin kutsuttu yhteisymmärryspöytäkirja. Minä olen oikeusasian valiokunnan kanssa keskustellut ja oikeusasian valiokunta sanoi, että tämä common understanding ei koskaan ole ollut täysistunnossa, eikä se ole osa parlamentaarista työtä. Jos common understanding lukee, niin eh, sillä ei ole paljon, siitä ei ole paljon apua, koska siinä ei tiettyjä asioita säädellä, joita siinä pitäisi säädellä. Me olemme pyrkineet valtuuskuntien asioita ja paluvaltuuskuntien asioita käsittelemään ja olemme pyrkineet ottamaan selvää myöskin komissio, komissiolta, kun on ongelmia. Me olemme sanoneet, että meillä on varainhoitoasetusta varten aina delegoidut säädökset silloin, kun se on oikein. Miten takaamme sen, että meillä on sellainen menettely, että me varmistamme, että meillä on aina delegoidut säädökset? Eh, jos ajatellaan nämä alku, näitä alkuperäisiä kantoja, niin siinä on neuvottelukannasta eh, hiukan poikettu. Jos vielä enemmän poiketaan, niin silloin ei tarvitse enää neuvotella. Eli nyt meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kysymme mikä on oleellista ja mikä ei ole niin oleellista. Me olemme pyrkineet nämä oleelliset asiat ottamaan huomioon ja sitten pystymme jo olemme jättäneet nämä ei-oleelliset asiat ähm, lähinnä komission kontolle niin, että äh, pyydämme heitä varmistamaan, miten näiden delegoitujen, delegoitujen säädösten kanssa toimitaan. Tässä muutamissa kohdin on hyvin paljon vesitetty asioita. Ja jos ajatellaan menettelyä ja äh, parlamentin neuvottelupohjaa neuvoston ja komission kanssa, niin jos ajatellaan, miten komissio toimii eh, budjetissa niin, ja siellä on ylitetty se, mitä vuodelle 2009 oli sovittu budjetissa, niin me olemme nyt pyrkineet näissä kompromisseissa lähentymään komissiota, ennen kaikkea mitä tulee kielikysymykseen. Tässä ei kaikki ole vielä ihan loppuun saatettu, mutta joka tapauksessa me haluamme varmistaa sen, että 100 miljoonaa euroa ei siirrellä sinne tänne mm, määrärahoissa, maksumäärärahoissa. Me olemme siis pyrkineet tällaiset yksittäisten ryhmien hyvin kaukana olevat kannat lähentämään. Ja meidän täytyy miettiä, että meidän täytyy vuoden aikana voimakkaasti puolustaa sitä, minkä olemme sopineet vuodelle. Ja kun meillä nyt on seitsemän vuoden talousarviosuunnitelmat, niin jos me emme niitä toteuta, niin niillä ei ole mitään arvoa. Me olemme pyrkineet siis laatimaan kompromisseja ja me olemme hiukan lähentyneet, mutta on tärkeää tietää, että mikä on todellista, mikä on toteutettavissa. Ja toivon, että voidaan tukea näitä kompromisseja ja jatkoneuvotteluissa – olisi tärkeää meidän saada myöskin viestejä siitä, miten tässä kohdin voitaisiin edetä. Kiitoksia. Eh, eh, Kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensinnäkin Ferm, partner, oliko muita? Ferm. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti esittelijöitä hyvin omistautuneesta työstä. Tiedän, että tämä on hyvin hankala aihe, mutta he ovat yrittäneet saada aikaan kompromisseja ryhmien kesken. Olen tyytyväinen siihen. Muutama kysymys ensinnäkin rahoitusvälineistä. Valitettavasti Varjoesittelijämme ei ole paikalla, mutta hän on pyytänyt minua esittämään muutaman kommentin omasta puolestaan. Hän on edelleenkin huolissaan siitä, että tietyt esittelijän vaatimukset, kun puhutaan budjetin esittämisestä ja täytäntöönpanosta, rajoittaisivat näiden rahoitusinstrumenttien sovellusalaa. Ja tämä tekisi hyvin vaikeaksi investointien pönkittämisen Euroopassa kuitenkin juuri se on erittäin tärkeää, kun puhutaan PP, Public ja Private-kumppanuuksista. Hänellä on edelleen kysymyksiä. Hän pelkää sitä, että muutamat ehdotukset saattaisivat kokonaan nutistaa Public-Private Partnership-rahoitusvälineet. Sitten muutama kysymys. Ensinnäkin menettelystä. Olen keskustellut tästä Gresslerin kanssa aiemminkin. Mitkä ovat teidän aikeenne? Mehän olemme nyt lykänneet äänestystä. Se tarkoittaa sitä, että syyskuussa meillä on valiokunnassa äänestys ja sitten lokakuussa varmaankin täysistuntoäänestys. Meidän täytyy ymmärtää, mitä te haluatte. Se on tärkeää meille. Haluatteko, että että suoritetaan täysimittainen ensimmäisen käsittelyn äänestys päätöslauselmin niin, että voimme laatia muodollisen ensimmäisen käsittelyn lausunnon, vai haluatteko, että tästä tulee vain ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärrys? Henkilökohtaisesti mm, mm, olisin sitä mieltä, että meidän tulisi tehdä täysimittainen ensimmäisen käsittelyn äänestys ja sitten tulos välittää neuvostolle ja komissiolle. No sitten toinen kysymykseni liittyy siirtoihin. Tämä on vaikea kysymys. Ymmärtääkseni komissio ja me ainakin olemme yrittäneet tehdä eroon sellaisten siirtojen välillä, jotka ovat poliittisesti tärkeitä, joilla saattaa olla poliittista merkitystä, ja toisaalta niiden siirtojen välillä, joiden tarkoitus on vain nopeuttaa täytäntöönpanoa niin että talousarvio olisi joustavampi ja niin edespäin ilman, että niillä on kuitenkaan mitään poliittisempaa merkitystä. Nyt meillä on ollut tämä tilanne 19 kuukauden ajan Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua niin, että meillä on nyt erilaiset säännöt voimassa kuin aiemmin on ollut. Sikäli kun olemme ymmärtäneet, säännöt ovat toimineet hyvin. Nyt esittelijä ehdottaa, että menisimme, ottaisimme takapakkia, emmekä hyväksyisimmekä, me emme hyväksy sellaista ajatusta, että tehtäisiin ero niiden siirtojen välillä, jotka ovat poliittisia luonteeltaan ja to, niiden, jotka ovat teknisempiä luonteeltaan. Haluaisin esittää kysymykseltä seuraavan asian. Onko tämä nyt viisasta? Meidänhän täytyy ensin katsoa omaa työtasoamme. Olemmeko me valmiita käsittelemään kaikkia näitä tietoja, jotka liittyvät enem- tietomäärään, sellaiseen, jolla ei ole poliittista merkitystä, onko tämä nyt todellakin yksinkertaistamisvaatimuksen mukaista, enpä ole niin varma. Haluaisin, pyytäisin teitä tarkastelemaan tätä asiaa vielä toisemman kerran. Katsotaan, voimmeko löytää kompromissin niin, että voimme todellakin tehdä eron niiden siirtyjien välillä, jotka ovat poliittisesti tärkeitä ja jotka eivät ole. Sitten delegoidut säädökset. Olen ymmärtänyt, että esittelijän tarkistukset vain vahvistavat sen, että että nämä muuttavat yhteisymmärryksemme luonnetta, tekevät siihen muutoksia, erityisesti kun puhutaan valtuuskuntien aikarajoista, etc. etc. Tämä on minusta vähän dramaattista. Oliko siitä nyt vuosi, vuosi kun me teimme tämän yhteisymmärryksen, saimme sen aikaan? Jos me nyt muuttaisimme yhteisymmärryksen sisältöä, niin poliittisten ryhmien tulisi vahvistaa se hehän aikoinaan neuvottelivat delegoiduista säädöksistä. Tätä, tämä, voitaisiin ajatella niin, että tämä nähtäisiin poliittisena haasteena sille, minkä parlamentti on jo hyväksynyt kertaalleen. Olisi hyvä saada näihin kysymyksiin vastauksia. Kiitos. Eh, eh, Francesca Brandner. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Francesco Bartner. Ja. Tehän olette laatineet lausunnon ulkoasianvaliokunnan puolesta. First of all, thank you to the Kiitoksia ensinnäkin esittelijöille, erityisesti Kreslelle. Ryhmäni tarkasteli näitä kompromisseja ja me olemme tyytyväisiä tähän uuteen virheriskiin tyytyväisiä. Sitten nämä siirrot. Olemme samaa mieltä Färmin kanssa sen suhteen, milloin meidän pitäisi olla mukana ja milloin ei. Ehkä tästä pitää keskustella vielä uudelleen. Ja sitten rahoitusvälineet. Jos on uusia asioita, niin nyt meillä on vähän enemmän aikaa, eli ehkä meidän kannattaisi joka tapauksessa keskustella tästä ja päivittää tietomme. Sitten pari kysymystä. Artikla 31 ja avoimuus. Jos nyt oikein ymmärsin, kompromissi tarkoittaa, että hyvin paljon määritellään alakohtaisesti. Ja pahoin pelkään, että joillain sektoreilla todetaan, että että meillä ei ole avoimuutta juuri ollenkaan tai ei yhtään. Meillä on oltava avoimuutta ja ehkä siitä pitäisi luopua sitten esimerkiksi maataloudessa. Eli mikä on tässä nyt takana? Uskotteko, ettei tätä pystytä toteuttamaan maataloudessa ja että tästä pitää luopua myöskin muilla aloilla? Vai onko riskinä se, että jos alat voivat itse määritellä, kuinka avoimena haluavat olla? Ja sitten äänestyslistasta Yksi korjaus. Artikla 34 ja tarkistus 48 ja AFET 3 ovat identtisiä. Ne eivät kyllä ole, mutta tämä johtuu ehkä tästä monimutkaisesta järjestelmästä. Tässä on yksi pieni ero ja tämä liittyy sukupuolitietoihin. Ne ovat vain kaksi sanaa, mutta siksi nämä tarkistukset eivät ole täysin identtisiä. Ja ehkä tämä, nämä kaksi sanaa voitaisiin ottaa mukaan tai sitten tästä AFET kolmosesta ehkä ei äänestettäisi. Ja sitten tarkistus 375, joka liittyy humanitaarisiin kriiseihin. Tähän on AFETin tarkistus 11, josta äänestettäisiin teidän tarkistuksen jälkeen, joten ehkä teidän, en tiedä kummasta pitäisi äänestää ensin, koska AFETin tarkistus menee pidemmälle kuin te. Eli jos tämä rajallisempi tulee jälkeenpäin, niin Ehkä tätä äänestysjärjestystä tulisi muuttaa, mutta te voitte tästä päättää. Ja sitten vielä lopuksi artikla 54, eturistiriita. Ja perustelussa on sanottu, että tämä tulee täytäntöönpanosäännöistä. Ja me tarkistimme tämän ja huomasimme, että tämä ei oikeastaan ole ihan näin täytäntöönpanosäännöissä, eli ehkä voisitte selventää, miksi te olette muuttaneet tätä tai jos komissio on käskenyt meitä muuttamaan. Eli tässä meidän kysymyksemme. Kiitos. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Sitten Jens Kair. Niin Eli kollegan etunimi on Franziska vai Francesca. No niin, tämän aivan sivuhuomautuksena. Kiitoksia siitä, että voimme keskustella täällä vielä asiasta. Olen todellakin iloinen näistä keskusteluista, joita juuri olen käynyt työryhmässäni. Ja kiitos siitä, että me äänestä tänään, vaan että meillä on mahdollisuus joitakin kohtia vielä selventää joitakin kohtia ja niiden seuraamuksia. Haluaisin esittää muutaman käytännön kommentin rahoitusvälineistä. Meidän täytyy uskokseni päättää, että mitä me haluamme. Olen vasta kaksi vuotta täällä mukana enkä ole päättänyt eh, tulla tänne juuri talousarvion valvojaksi, mutta ammattikokemukseni perustuu PPP-hankkeisiin ja Saksassa oli niin, että politiikassa on keskusteltu tästä, kun kaiken, se olisi ollut kaikkien eh, ongelmien ratkaisuna. Eli tällaisessa PPP hankkeessa siihen päästään vaan mukaan ainoastaan, jos julkinen sektori ensimmäisenä on vastuussa ja sitten viimeisenä saa voittoa. Eli se merkitsee sitä, että yksityistä rahaa suojellaan eniten. Ainakin yksityiseltä puolelta tämä on näin havaittavissa. Jos me haluamme tätä, näitä PPP-hankkeita ja haluamme yksityisiä kumppaneita, niin emme pääse tässä eteenpäin. Haluan, että asiaa säädellä, mutta edellytykset, että tämä toimisi hyvin, niin meidän täytyy hyvin perustella se. Muuten meille tulee ongelmia PPPn käytännön toteutuksessa, koska meillä ei ole yksityistä kumppania. Sanoisin, että jos haluamme PPPn rahoitusvälineeksi, niin silloin meidän täytyy yksityiset kumppanit ja näiden hankkeiden sääntelymahdollisuus ottaa käsiteltäväksi. Ja haluan sanoa, että PPP ei ole nopea päinvastoin nämä ovat hitaita projekteja. Ainakin Saksassa on havaittu, että PPP-hankkeet ovat sen jälkeen, kun vastuu- ja maksusäädökset on ennen sopimusta säädelty niin hyvin, että jälkikäteen ei jouduta tuomioistuimeen. Eli äh, täytyy olla hyvin täsmällinen sopimusneuvottelujen kohdalla, jotta kaikissa niissä tapauksissa, mitä vain voitaisiin kuvitella, että ei tule mitään epäilyksen aihetta, että ollaan varautuneita niihin. Eli jos, kuten sanottu, tämä ei nopeudu tämä menettely, säästetään ehkä rahaa, mutta kun sitä saadaan yksityiseltä puolelta, mutta hyvin usein toimitaan holtittomasti – ja sitten eurooppalaisiin tuomioistuimiin vedotaan, esitetään kanteita ja kysytään kuka on vastuussa. Ja tämän teen kahdessakin mielessä, koska ilmeisestikin emme saavuta hankkeen tavoitteita ja sitten tulee vain huonoja otsikoita lehdistön, jos näin toimitaan. Ja sitten mitä tulee näihin myönteisiin viesteihin, niin kompromissi kahdeksan on meistä hyvä se on todellinen. Minä lähden takaa eteenpäin kohdassa kaksi, kappaleessa seitsemän. Meillä on kuitenkin ymmärrysongelma. Ja tämä ongelma liittyy kysymyksen ensimmäiseen kohtaan. Eikö tällä tarkoiteta jo käytettyjä budjettimäärärahoja? Jos näin on, niin silloin voin tukea sitä. Eh, jos ajatellaan, että tiedetään kuinka paljon eurooppalaista rahaa palautetaan jäsenvaltioihin. Ja sitten, in case no budgetary appropriations cannot be mm, ja niin edelleen, niin tässä kohdin, tässä kakkoskohdassa minulla on kysymys, tämä on esittelijälle ja komissiolle, että onko tämä sopimuksen mukaista, siis poliittista tahtoa, siis kohta kaksi, 72, eli no ja niin edelleen, niin tässä, tässä virkeessä, eli taustana on se, että mitä jos brittihallituksen vakaan tahdon vastaisesti ei noudateta parainhoitoasetusta, vaan raha menee väärään paikkaan. Eli jos ei palauteta, vaan käytetään rahaa humanitaarisiin tarkoituksiin, niin poliittisesti se on okei. Okay. Mutta kyllä haluan kysyä, että tarkoitetaanko tällaista rahaa, joka palautetaan jäsenvaltioon? Ja sitten tässä kohdassa kaksi, se toinen kohta, siinä tapauksessa, jossa tätä rahaa ei löydetä tämänhetkisestä budjetista, niin ehdotan esittelijöille, että otetaan raha tulevista budjeteista, eli seuraavien vuosien budjetista siis kompromissi ja suullinen muutos seitsemän, joka koskettaa artiklaa 23. Eli esittelijän mukaan tulevasta budjetista rahaa pitäisi ottaa. Eli seuraavan vuoden budjetista poliittisesti hyväksyn tämän, mutta en ole ihan varma, että onko tämä sopimuksen mukaista. Ja ehkä meillä on hyvä tarkoitus, mutta en haluaisi tehdä sellaista päätöstä kuitenkaan, et, joka, jolla joutuisimme karille. Ja mitä tulee näihin yksityiskohtaisiin siirtokysymyksiin, niin haluan Jöran Färmin kysymystä vielä vähän syventää. Kollegat Rivellini ja Gressle ovat ähm, yksi a kohdassa äh, tiukentaneet sääntöä ja ottaneet jotain pois 1b-kohdasta. Minä en usko, että mm, budjetin toteuttaminen täten helpottuu tai että siinä olisi kevennystä. Ja 1d-kohdassa tämän muotoilun kanssa on ongelma, tämän kompromissin kohdan luen englanniksi. Um, between title chapters and articles if used for the purpose to which they have been assigned. Um, was verbirgt sich dahin? Mitä tämän tarkoituksen takana, purposein takana piilee? Onko se jotakin, joka aiheutuu budjettikohdista vai artikloista, joissa on eri tarkoitukset? Niissähän voi olla eri tarkoitus. Ja yksi d A kohdassa haluaisin selvityksen, että mitä on tämä uusi laatu, mitä me sillä saavutamme, mitä tällä katetaan, mitä tapauksia sillä katetaan. Noh, kollegas, die... Äh, Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyttäjiä tässä vaiheessa? Kysymyksiä tai kommentteja? Liberatski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja näistä rahoitusvälineistä. Kuuntelin Rivellinia ja viittaisin siihen, mitä Geyer sanoi. Tilanne on seuraavanlainen. Me haluamme lisävaroja hankeobligaatioiden kautta esimerkiksi – ja me haluamme antaa valtuuksia Euroopan investointipankille hallinnoida näitä varoja. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään valvontavaltuuksia Euroopan investointipankin suhteen. Mikäli tilanne on tämä, kuinka paljon sitten maksaisi näiden välineiden käyttö? Ehkä meidän pitäisi järjestää tarjouskilpailu ja nimetä toinen pankki tähän tehtävään, jota voimme valvoa. Ja miten nämä välineet sitten ovat suhteessa siihen, mitä olemme ehdottaneet sosiaalidemokraattisessa ryhmässä, ei nämä euroobligaatiot, joilla voitaisiin tukea hankkeita seuraavien rahoitusnäkymien aikana. Ja sitten näistä siirroista se, mistä Rivelin ja Gressle puhuivat. Meillä tietysti pitäisi olla enemmän joustavuutta komissiossa, jotta pääsisimme tavoitteisimme ja niin edelleen. Mutta kun meillä on ehdotus tehdä siirto yhden otsakkeen sisällä ja sitten eri otsakkeiden välillä onko siinä jo sitten liikaa joustavuutta? Viime vuoteen saakka meillä oli suuri ero niiden varojen välillä, jotka oli sitoutetuttu ja niiden välillä, jotka oli maksettu. Eli meillä oli yhä enemmän käyttämättä jääneitä varoja, Ehkä suurempi joustavuus merkitsee sitä, että nämä käyttämättä jääneet varat voitaisiin käyttää paremmin, tai ehkä tämä ei muuta mitään parempaan suuntaan. Ja valvontaa kykymme. Siis kysymys on se, onko meillä edelleen sama valvontakapasiteetti. Dank u. Eh, Jan Mulder. Kiitoksia. Jan Mulder. Ja onko muita? Mylderin jälkeen. Ei, Mylder, olkaa hyvä. I have already... Olen jo sanonut tämän aiemminkin. Ihailen Gresslerin ähm, sinnikkyyttä, mutta minulla olisi silti vielä kysymys. Yksi tärkeimmistä keskusteluista, jotka liittyvät seuraaviin, äh, seuraavaan rahoituskehitykseen, äh, kuuluu, mitä teemme käyttämättömällä rahalla – olen itse ehdottanut tarkistuksessani, niin, että tämä raha pistettäisiin yleiseen varaukseen ja se olisi sitten seuraavan budjetin keskustelun kohteena. Esittelijä taas sanoi, että tätä rahaa pidettäisiin kohdennettuna tulona, assigned revenue. Minä kyllä sanoisin, että jos raha on sidottu johonkin, ja sitä jää jäljelle, niin se pitäisi niin ei sitä pidä mielestäni kohdentaa samaa tarkoitusta varten, koska se jäisi samoista syistä käyttämättä kuin aiemminkin. Eli minä olen sitä mieltä, että tällainen raha pitäisi laittaa yleiseen varaukseen, eikä pitää sitä kohdennettuna rahana. Ehm, Kiitoksia, Jan. Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, haluaisin tietää, onko komissiolla vastauksia Haluatteko vastata? Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt puhu pitkään. Asiat, jotka on jo mainittu aikaisemmissa puheenvuoroissa, ovat samoja huolenaiheita kuin komissiolla. No pari-kolme asiaa. Ensinnäkin ajoituskysymys. Panin merkille nyt tämänhetkisen tilanteen ja olen pannut merkille sen, että Euroopan parlamentin tavoitteena on äänestää syyskuussa näistä tarkistuksista ja päätösasmaesityksestä. No, mistä tämä on tärkeää? Me olemme monen otteeseen todenneet, että haluaisimme saada aikaan poliittisen sopimuksen neuvoston ja parlamentin välillä ennen vuoden loppua. Eikä tämä ole mitään sattumaa. Me nimittäin tarvitsemme nyt selkeyttä tulevaisuutta varten. Eli meidän täytyy parlamentissa ja neuvostossa tarkastella kaikkia ehdotuksia alakohtaisesti – jotka sitten komissio esittelee syyskuun ja joulukuun välillä. Ja tämä on tärkeää, mikäli haluamme taata johdonmukaisuuden lainsäädännössä eri aloilla ja varanhoitoasetuksen suhteen. Eli meidän täytyy täsmällisesti tietää, miltä pohjalta teemme työtä. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, jotta voimme toteuttaa yksinkertaistamista, joka meillä kaikilla on tavoitteena. Näin ollen edunsaajat tietävät ja voivat tehdä työtä selkeiden sääntöjen pohjalta. Eli tämä ajoituskysymys, puheenjohtaja, se on komissiolle tärkeä kysymys tehokkuussyistä – eikä pelkästään byrokraattisista syistä. Tai siksi, että haluttaisiin saada jokin asia pois päiväjärjestyksestä. Sitten toiseksi, sitten puhuttiin näistä rahoitusvälineistä. Ja siirroista ja sitten näistä delegoiduista säädöksistä. Ensin rahoitusvälineet. Meidän kaikkien tavoite varmasti on se, että voimme moninkertaistaa budjetin käytettävyyttä rahoitusvälineiden kautta. Ja kuten useat puhujat jo totesivat, on tärkeää, että nämä välineet ovat käytettävissä että niitä pystytään käyttämään ja soveltamaan. Jos meillä on pakkopaita, niin se merkitsee sitä, että toimintamme on rajallisempaa. Ja kun käytämme näitä välineitä, tavoitteena tietyissä tapauksissa, ja erityisesti kun ajatellaan näitä eurobondeja tai näitä hankeobligaatioita, silloin ei pidä yhdistää näitä puutteellisuuksia markkinoilla. Me teemme työtä markkinoiden kanssa ja rahoituslaitosten kanssa. Ja yksi keskeinen huolenaihe on turvallisuus. Ja se, mitä julkisviranomaiset voivat tehdä, he voivat vahvistaa turvallisuutta ja tällä tavalla voitaisiin edetä asiassa ja voitaisiin puuttua tilanteeseen eri infrastruktuurihankkeiden osalta, esimerkiksi nämä hankeobligaatiot. Yhteisön budjetin kautta voidaan antaa takeita. Ja sitten rahoitus, perinteisillä rahoitusvälineillä, osa niistä jo mainittiinkin tässä keskustelussa – Myöskin viitattiin tiettyihin välineisiin, jotka eivät toimineet kovin hyvin. Eli täällä puhuttiin välineistä, joita on käytetty yhteishallinnossa. Ja se on hiukan monimutkaisempi asia kuin äh, rahoitusvälineet suoran hallinnon alalla. Erityisesti viime vuosina on, monissa jäsenvaltioissa on pitänyt mukauttaa kansallista lainsäädäntöä, jotta pystyttiin käyttämään näitä rahoitusvälineitä. Ja käsittääkseni näitä esteitä on hyvin pitkälti poistettu. No en nyt puhu yksityiskohtaisesti näistä tarkistuksista liittyen rahoitusvälineisiin, mutta viestini tässä kohdassa, ja olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, että meidän pitää välttää jäykkyyttä me noudatamme täysimittaisesti Euroopan parlamentin oikeutta valvoa ja tarkastella sitä, mitä on tehty näiden varojen suhteen. Mutta mikäli tämä valittu lähestymistapa johtaa jäykkyyteen, niin sitten meidän pitäisi yksinkertaisesti unohtaa rahoitusvälineet. Meidän ei pidä silloin ottaa tällaista riskiä taloudessa ja jäykistää työtapaamme. Tällä tavalla ei voi toimia markkinoilla ja tämä täytyy nyt muistaa. Sitten puheenjohtaja, edistystä on tapahtunut siirtojen osalta, mutta palaisin vielä kysymykseen, josta on puhuttu moneen otteeseen. Minkä vuoksi nyt kun uudistamme varainhoitoasetusta. Miksi meidän pitäisi palata sääntöihin, jotka olivat hävinneet yksinkertaisempien sääntöjen tieltä? Ne otettiin käyttöön ensin väliaikaisesti, mutta ne ovat tyydyttäneet kaikkia komissiossa. Komissiossa ei ymmärretä, miksi pitäisi nyt palata kuuteen viikkoon, kun meillä nyt on kolme viikkoa ja kaikki olivat tyytyväisiä tähän kolmeen viikkoon. Ja näiden siirtojen historia, jos tarkastellaan viimeistä kymmentä vuotta, voidaan nähdä, että ongelmia ei koskaan ole ollut näissä kymmenissä eri siirroissa. Ainoastaan kolmen siirron kohdalla on ollut ongelmia. Eli se on hyvin pieni prosenttimäärä näistä kaikista siirroista. Eli jälleen kerran missä nyt on tämä yksinkertaistaminen? Sitten delegoidut säädökset. Tässäkin on saatu aikaan edistystä, ja meidän täytyy noudattaa sääntöjä sellaisessa muodossa, kun niistä on neuvoteltu toimielinten välillä. Mielestäni tämä on täysin keskeistä. No niin, puheenjohtaja, tässä on muutama huomio, jonka halusin esittää. Toistan vielä, että voitte luottaa komissioon, kun mahdollisuuksien mukaan tarvitsette tukeanne. Meillä on monia rautoja tulessa tässä asiassa ja meillä on todellista keskustelua näistä muutoksista varanhoitoasetukseen ja autamme myöskin neuvostoa sen työssä, jotta voisimme lähentää näitä kantoja näiden kahden toimielimen välillä ja miettiä, mikä on komission rooli yhteispäätösmenettelyssä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Niin, huomaan tiettyjen kollegoiden elekielestä, että teidän puheenne kirvoittivat erilaisia ajatuksia. Kresslerin eh, ilmeet kyllä puhuivat enemmän kuin tuhat sanaa. No, täällä on nyt esitetty aika monia kysymyksiä. Varmaan kahdeksaan asiaan halusimme vastaukset kahdelta esittelijältä rahoitusvälineistä, public-private partnership-yhteistyöstä, siirroista. Täytyy, niihin täytyy saada vastaus samoin delegoituihin päätöksiin tai säädöksiin avoimuudesta esitettiin kysymys. Jan Mulder esitti kysymyksen käyttämättömistä rahoista, samoin eturistiriidoista esitettiin kysymys. Ja sitten oli Voutinerin ja Bradnerin kohdat. Ja sitten vielä äänestyksen ajoitus. Färm niin ikään esitti kysymyksen siitä, että halutaanko ensimmäisen käsittelyyn yhteisymmärrys vai jokin toinen tie. Aika monta kysymystä. Kuka haluaisi käyttää ensin puheenvuoron? Kumpi teistä? Naiset ensin. Ehkä naiset ensin. Kressler? Ja, vielen dank. Kiitoksia. On aina piristävää puhua omasta asiasta. Haluaisin al- alkaa Färmistä. Me esittelijöinä olemme avoimia kaikille. Aika tosin on vähissä, mutta pääsihteeri varmasti lupasi, että tämän vuoden aikana mm, oltaisiin valmiita, mutta minä en näe siihen mitään mahdollisuutta. Jos meillä on ensimmäinen ja toinen käsittely, niin emme pääse siihen. Me olemme avoimia, mutta minä olen aina sanonut, että tämä on reilua, että otamme kollegat tähän toimintaan tai työhön mukaan. Voisin ajatella, että olisi tällainen varhainen toinen käsittely, mutta voi olla myöskin niin, että päätöslauselmaa ei pysty, tai siitä ei pystytä äänestämään ja sitten pyrimme neuvoston kanssa neuvottelemaan, koska meillä on muutamia vaikeita asioita tässä mukana. Tässä kompromissipaketissa on myöskin uusia tarkistuksia, jotka tulevat budjettisihteeristöstä tai sitten Bögen esittämiä FF-paketista tai Mulderin esittämiä. Me tarvitsisimme määrärahoja. Ja meillä on kolme hyvin erilaista tarkistusta ja voimme hyväksyä ne kaikki. Myöskin neuvottelujen perustaksi tulee sitten neuvottelujen tuloksesta mitä tahansa. Eli ovat ne sitten kohdennettuja määrämenoja tai yleismenoja. Eli meillä on näitä eri tarkistuksia ja niistä voidaan neuvotella sitten eh, neuvoston kanssa, mutta kaikki, jotka puhuivat Demonista tai Olafista, niin nämä ovat vaikeita asioita. Minun täytyy sanoa, että kyseessä ei ole taistelun voittaminen, koska se on vielä tulossa, koko taistelu siis. Ja Kuten sanottua, me olemme avoimia, mutta minä neuvoisin, että täysistunnossa äänestyksen jälkeen päätöslauselma jätetään avoimeksi ja sanotaan, että keskustellaan neuvoston kanssa ja sitten luodataan sitä, mikä onnistuu ja mikä ei. Ja jossakin muodossa pyrimme kuitenkin saamaan asian valmiiksi. En tiedä, miten meidän pitäisi sitoutua näihin sit, säädöksin. Eli tässä on muutamia vaikeita asioita ja sanoisin, että kuukausi kuukaudelta tilanne monimutkaistuu ja minä neuvon käsittelemään asiaa mahdollisimman avoimesti. Sitä kautta voimme jotakin voittaa ja sitten rahoitusvälineistä haluan jatkaa. Meillä on tietenkin rahoitusvälineitä, jotka menestyvät hyvin, koska ne perustuvat veroihin. Mutta tässä on joitakin ongelmia juuri esimerkiksi valvonnan kohdalla ja täytyisi tietää enemmän. Me emme tiedä tällä hetkellä mitään ja osittain ei komissiokaan tiedä itsekään yhtään mitään. Eli meidän täytyy ensin vaivalloisesti tätä informaatiota hankkia, koska rakennusrahastoista ei ole esimerkiksi raportointivälinettä ajateltu. Kyseessä on viisi miljardia euroa ja kun sitten pitäisi antaa vastuuvapaus vuodelle 2010, niin mielelläni haluaisin tietää vähän enemmän. Mitä meillä on pöydällä? Ne ovat pelkästään komission non-papereita. Meillä on pari-kolme pientä kohtaa, jotka olemme saaneet tiedoksemme. Eli nämä asiat perustuvat laajalti komission asiakirjoihin ja komission asiakirjojen kohdalla minulla on suuri epäilys siitä, että osuvatko ne nyt ongelman naulan kantaan ja komissio varmasti antaa neuvostolle paljon enemmän informaatiota kuin meille. Minä olen saanut neuvostolta muutamia asiakirjoja, jotka komissio sille on toimittanut ja ne ovat laadultaan paljon parempia kuin mitä me olemme saaneet. Tässä on vähän vääristymää. Ja sitten siirroista haluaisin sanoa. Jens, voimme mielellämme keskustella asiasta myöskin kahden kesken. Seitsemän liittyy pelkästään budjettiin, eli ei siihen, mikä jää yli. tässä tarkoitetaan vain niitä määrärahoja, joita siirretään vuoden aikana paikasta toiseen, kun jossakin kohdin joku meni pieleen. Eli tarkistus seitsemän on vanha varainhoitoasetuksen teksti ja sitten siihen on lisätty uusia elementtejä. Eli se merkitsee sitä, että me olemme pyrkineet saavuttamaan jonkunnäköisen keskiarvon siitä, mikä on ja mitä me haluamme ja sitten vähän yksinkertaistettu. Eli niin, että parlamentin oikeudet olisi turvattu raja-arvot ja prosenttimäärät ovat oleellisia asioita, jotka on muutettu. Ja sitten tämä yksinkertaistaminen kuuteen viikkoon. Me olemme sitä mieltä, että jos ajatellaan parlamentaarikkoja, niin kolmea viikkoa ei voida edes ajatella jos ajatellaan loma-aikoja. Ja mm, saattaa olla, että kolmen viikon aikana parlamentti ei lainkaan kokoonnu ja siksi meistä tämä kuusi viikkoa olisi mielekästä meidän työrytmimme huomioon ottaen. Ja sitten mitä tulee komission vaikeuksiin, eh, käännösvaikeuksiin, niin voidaan asia esittää yhdellä kielellä ja minun puolestani vaikka kolmella kielellä ja komission ehdotuksessa informaatiosiirrot on kokonaan poistettu. Niin. Jos ajatellaan 23 ja 24 kohtia, niin ne on poistettu ja sitten nämä ovat ainoat kohdat näiden kolmen viikon lisäksi ja sitten tämä kysymys, maksumäärärahakysymys eh, sadasta miljoonasta eurosta tässä on, sadasta miljoonasta eurosta, siis tässä on monta kohtaa, jossa olemme sanoneet, että voisitte jo lähettää tiedot meille ennakkoon ja me voisimme sitten keskustella siitä. Eli jos meillä olisi ennakkoon mahdollisuus ähm, ottaa kantaa, siis kiistakohta on se, että ähm, meillä pitäisi olla mahdollisuus myöskin vastustaa, jos halutaan. Ja sitten myöskin 21.6. parlamentin asiakirjassa – on myöskin näistä siirroista mainittu. Minä toivoisin, että kollegat vielä käsittelisivät tätä työasiakirjaa. Se on oikeastaan hyvin erilainen kuin mitä tähän mennessä on esitetty vuoden 2009 tuloista ja sitten komission huomattavasti laajemmista ehdotuksista vuodelle 2010 jolle on annettu arvo. Jos sano, ja haluan vielä sanoa, että vuoden 2010 ehdotus mahdollistaa sen, että komissio maksusitoumuksien kohdalla ähm, itsenäisesti pääosaston sisällä tekee siirtoja. Oikeastaan, jos ajatellaan budjetin suunnittelua, niin ähm, tässä ajatellaan vain otsaketta Tämä on hyvin laaja oikeus komissiolle, eli se merkitsee, että silloin ei tarvitse budjettivaliokunnassa lainkaan tätä vaivaa nähdä, koska ei ole mitään järkeä nähdä niin paljon vaivaa koska osittain me paljon pienempiä summia siirrämme paikasta toiseen ja äänestämme niistä ja viemme asiat täysistuntoon ja sitten sanotaan, että tehkää mitä haluatte. Siis nämä eivät oikein sovi yhteen nämä kaksi kohtaa. Siksi minä olen ehdottanut, että meidän täytyisi myöskin miettiä seuraamuksia. Ja sitten mikä, mitä tämän lisäksi tulee, niin hoidan sen bilateraalisesti. Ja sitten tästä common understanding – Tämä on yksinkertaistamista, mutta sitä ei ole koskaan käsitelty täysistunnossa. Saajerin mietintöä käsiteltiin täysistunnossa Mm, mutta 95 prosenttia menee tämän common understandingin yli. Toivoisin, että kaikki tutkisivat tätä common understandingia. Siinä ei käsitellä lainkaan niitä ongelmia, mitä meillä on. Eli siksi common understandingia pitää täydentää ja sen kohtaa kaksi. Siinä on jopa vaihtoehtoja sille, että miten eh, pitkän tällainen delegointi voi kestää. Me sanomme, että delegointi eh, kestää kolme vuotta Ehm, ja se on varainhoitoasetuksen mukainen. Mehän ehdotamme, että sen pitäisi olla kolme vuotta, eli me ehdotamme tätä linjausta. Ehm, minä en voi rajoittaa tätä varainhoitoasetusta kolmeen vuoteen, jos delegointi asiakirja kestää pidempään. Siksi täytyy sanoa, että kummallekin kolme, kumpikin on voimassa kolme vuotta, koska muuten ne eivät ole järkeviä. Eli ne ovat riippuvaisia toinen toisistaan. Jos luetaan Common Understanding, minä olen viime viikolla käsitellyt tätä oikeusasian valiokunnan kanssa pitkään. Ja he sanovat, että Common Understandingissa ei oikeastaan lue yhtään mitään, se ei auta meitä eteenpäin, mutta minä olen, olen pyrkinyt tällaisen taulukon laatimaan. Haluamme kertoa siinä, että mitä me teemme Common Understanding sitten verrattuna siihen, mitä komissio tekee ja sitten tämän Euroopan parlamentin mm, yhteispäätösmenettely, joka siis ylittää meidän valtuutemme. Me emme tee mitään, mikä ei olisi meidän valtuutuksemme rajois, rajat, mikä olisi meidän valtuutuksemme rajat ylittävä. Eli meidän täytyy parlamenttina olla asian takana. Minä en haluaisi, että käytämme common understandingia argumenttina torjua koko asia, jos vaan sanotaan, että olen pahoillani, niin en tee yhtään mitään. Ja sitten Rova Brandner tuosta artiklasta 20, mm, 31 Franciska, tämä oli aika, minä olen aika vaikeassa kokouksessa tietosuojavaltuutetun kanssa ja siellä minä myöskin esitin pelkoni siitä, että jokainen voi tässä salissa tehdä mitä haluaa ja sitten se voidaan julkaista. Minä olen hyvin iloinen siitä, mitä me olemme esittäneet, koska sekin oli riittävän vaikeata E, tuomioistuimesta on tuomio saatu asiasta ja sitä täytyy vielä työstää ja minä toivon, että komission virastot olisivat asiasta kiinnostuneita ja käsittelisivät sitä ja toivon, että me emme menetä sitä, minkä puolesta me olemme taistelleet. Tämä on siis ongelma, ei kysymys, ja kollega Liberatski esitti hyvin mielenkiintoisia seikkoja. Monet kiitokset näistä ehdotuksista. Minusta tuntuu, että monissa kohdin meillä on vähemmän toimivaltaa ja kysymys on mm, siitä, että kuinka paljon me vielä sitä vapautamme ja siksi tämä on hyvin tärkeä kysymys. Haluaisin sanoa, että me esittelijöinä olemme hyvin avoimia kysymyksille. On sitten kysymys lomakysymyksistä tai äänestyslistoista, niin me mielellämme myöskin virallisesti annamme tietoa ja myöskin saamme jatkuvasti sähköpostia vastamme myöskin niihin. Ja sitten seuraava kokous on tarkoitus järjestää syyskuun alussa ja sitten Strasbourg ykkösessä käsittelisimme asiat äänestäisimme. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rivellini. Kiitoksia. Kollega Gressle oli jo hyvin selkeä näissä vastauksissaan. Ja toisaalta hän otti esiin tärkeän seikan – syyskuulle on nyt lykätty äänestystä ja voimme vielä syventää tiettyjä kohtia myöskin sähköpostitse. Muutama arvio näistä ehdotuksista. Ensinnäkin tämä viimeinen lausunto, jonka komissio teki, kun rahoitusvälineitä on pyydetty, että ei olisi mitään pakkopaitaa kun sovelletaan näitä rahoitusvälineitä, niiden pitää olla joustavia ja niiden pitää olla hyödyllisiä, mutta myöskin joustavia, eikä missään häkissä. Onko sitten kolmas tapa toimia, jos halutaan toimia joustavasti ja tehokkaasti, mutta pitäisi myöskin olla suhteellista valvontaa eikä anarkiaa. No sitten vielä yksi asia, josta Gressingin puhui, eli pyytäisin, että komissio jollain tavalla vähän päivittäisi näitä tietoja, jotta parlamentti saisi selkeämmät puitteet siitä, miten näitä varoja investoidaan rahoitusvälineisiin. Me emme nyt halua minkälaista pakkopaitaa. Te annatte meille uusia tietoja, jotta voimme tehdä hyvää työtä, koska muussa tapauksessa me emme pysty tekemään työtä kunnollisissa olosuhteissa. Eli minä ja Gresle odotamme hyvin pikaisesti näitä päivitettyjä tietoja. Sitten on maksusitoumusmäärärahoja. Meidän täytyy miettiä näitä perusteluita, joita on näille varojen käytölle, ja onko päästy tavoitteisiin. No jos kyse on jo päättyneistä hankkeista, niistä ehkä ei kannata tässä vaiheessa puhua, mutta kun mietimme näitä tavoitteita, nyt kannattaisi, jotta emme rankaisisi tiettyjä alueita tai rakenteita, jossa ehkä ei ole käytetty täysimittaisesti näitä kaikkia omia varoja. No sitten kompromissi 7, artikla 23. Sitä pitäisi vähän syventää ja katsoa, miten se sopii yhteen perussopimuksen kanssa – Ja sitten äänestyksestä olen samaa mieltä kuin kollega. Ehkä meidän pitäisi äänestää ensimmäisestä käsittelystä, jotta saamme aikaan hyvän tuloksen. No sitten kysymys, joka Kesli esitti hyvin täsmällisesti. Eli näistä palautuksista palaut, tas, täsmentäisin vielä, että meidän ehdotuksessamme on ero sen välillä, että nopeutetaan menettelyitä – ja sitten sen välillä, että mitkä poliittiset elementit liittyvät tähän kysymykseen. Eli tätä kysymystä haluaisin vielä syventää ja haluaisimme kuulla vähän kollegoiden neuvoja tässä asiassa. Kiitos. Eh. Kiitoksia, edustaja Revellini. Tuliko kaikkiin kysymyksiin vastaus? Oletko kaikki tyytyväisiä? Kresle, haluatteko vielä tehdä kommentti? Tilintarkastustuomioistuin on läsnä. Voisimmeko kysyä, että mitä kokemuksia sillä tähän mennessä on rahoitusvälineistä vuodelle 2010, näin täällä heidän edustajansa? Eh, no, katselen nyt tilintarkastustuomioistuimen puoleen. Kun on een antwoord te geven op de vraag van mevrouw Gris? Kuka mielestään osaa vastata Grislin kysymykseen? Saatte puheenvuoron. Thank you. Sorry, uh, that came over through the inter- Niin. Ymmärsin tulkauksen perusteella, että minkälaista kokemusta meillä on vuoden 2010 asetuksesta. Oliko tämä todellakin se kysymys? Voitteko toistaa kysymyksen? Mevrouw Gressle, stelt u de vraag nog eens opnieuw. Gressle. Die Erfahrungen mit den Finanz... Eli kokemukset rahoitusvälineistä vuonna 2010. Kokemukset ovat hyviä silloin, kun sääntöjä laaditaan, ne voidaan ottaa huomioon. Mehän pyrimme saamaan reilua lainsäädäntöä aikaan. Kiitoksia. Reikikamer. Taisi tulla selväksi. Tilintarkastustuomioistuin, olkaa hyvä. It's, it's, um... No, en nyt tiedä, voinko nyt mennä yksityiskohtiin tältä osin, mutta Ehkä voisin esittää yleisemmän huomion. Monis, monet tarkistukset liittyvät rahoitusvälineen poliittiseen ehdollisuuteen. Tilintarkastustuomioistuimelle on erittäin tärkeää saada selkeät puitteet rahoitusvälineen käytöstä, siitä miten sitä käytetään. Eli meidän täytyy, jos, jos on jokin väline, jolla voidaan rahoitusvälineen käyttöä valvoa ja sitä tarkastaa, niin se on aina askel eteenpäin, mutta toistaiseksi otettu askel ei ole vielä riittävän pitkä. On kiintoisaa pohtia, että mi, kuinka pitkään raha kuuluu EUlle ja missä vaiheessa se ö, alkaa olla vastaanottajan omaisuutta. Eli erityisesti silloin on vaikeaa käyttää näitä rahoitusvälineitä, kun luodaan varoja pikemminkin kuin käytetään rahaa. Ja se tekee koko talousarvion puitteista hankalammat. Ja pidemmällä aikajänteellä haluaisimme olla selvemmillä vesillä siitä, kuinka talousarviota on toteutettu ja mitä, miten rahaa on käytetty. Joten tällaisia ongelmia on, jotka haluaisimme ratkaistavan, ja kokemuksemme on sellainen, että vielä ratkaisua ei ole löytynyt. Eli uudistukset ehdotetussa rahoitusvälineessä ovat tervetulleita. Toivottavasti ne voidaan toteuttaa. Kiitos. Hyvä. Gresle nyökkäilee. Onko muita kommentteja? Kovasti kiitoksia kaikille. Äänestys järjestetään todennäköisesti 29.9. se on maanantai-iltapäivällä tai illalla Strasbourgissa. Se kuitenkin vielä vahvistetaan. Kiitoksia kovasti. Rivellini. Scusi, presidente. Nel... Anteeksi, mutta viime päivinä tämä 6.7. tieto, joka meille nyt on toimitettu 21.27.29. 29. Siis antakaa me nyt yksi tieto ja me tyydymme siihen, koska muuten tässä kyllä menee ihan hulluksi. Het probleem is dat we, eh, No, ongelmahan on se, että sihteeristö on yrittänyt löytää sellaista päivämäärää, joka sopisi molemmille esittelijöille, yhteisesittelijöille. Ja Tämä on vähin, mitä voidaan tehdä, koska nämä kaksi henkilöä ovat tehneet kaikkein eniten työtä tässä asiassa. Joten haluaisin ehdottaa, että yritämme löytää sopivan päivämäärän, josta lähetämme teille tiedon sähköpostitse. No niin, nyt pääsemme tämän yhteiskokouksemme päätökseen. Kyse oli siis budjetin valvonta ja budjettivaliokunnan yhteinen kokous. Ja nyt palaisin varsinaisen budjettivaliokunnan esityslistaan. Keskeyttäisin kokouksen pariksi minuutiksi, jotta ne, jotka haluavat lähteä, pääsevät lähtemään. Muuten äänestäminen ei onnistu. Eli keskeytän tämän istunnon muutamaksi minuutiksi.